Haluan kiittää tätä kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä keskustelussa. Tämä on ehkä hiukan vilkkaampaa kuin tavallisesti torstaina, mutta on nyt huomattava, että nämä torstai-iltapäivän istunnot aika join muuttuvat enemmän tällaiseksi seremoniaksi kuin